ei pidä tulla opettamaan, jos omassa maassakin on kotitehtävät vielä tekemättä. Kiitos. Grazie per il gruppo S. Kiitoksia SD-ryhmän puolesta. Edustaja Lopes Aguilar, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Señora presidente. Kiitos puhemies.